Good morning, everyone. I hope you have your voting cards with you. Huomenta toivottavasti muistatte äänestyskortit. Aloitetaan koeäänestyksestä, joten voisitteko laittaa äänestyskorttinne koneeseen. So, the first vote today. Ensimmäinen päivän äänestys on vastalause muuntogenisen maissin asettaminen markkinoille 1507, 59122, 80 ja NK603. Ja sitten toinen muokattu maissi, jossa ovat nuo samat luvut. Koeäänestys, äänestys, koneäänestys, äänestys alkaa And it's, and it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. The second vote is a... Toinen äänestys taas kyse on vastustamisesta. Siitä, että ostettaisiin lupa markkinoille saattamisesta tuotte, joka taustalla on muutogeninen maissi GA21. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Gardinin mietintö. Tässä on kyse unionin pelastuspalvelumekanismista. Tarkoitus 23 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Budjetti 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Budjetti 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Regi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Regi 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Regi 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Regi 20 puolesta vastaan. Mitä vihreät nyt puuhaavat? I'm sorry, I have to... Olen pahoillani. Tämä pitää nyt kysyä kyllä. Hylätty. DV4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112. Ei vaan. Se raukeaa. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli ei. Mutta 1.13 hyväksyttiin. Yeah, that's what I'm saying. One You want to check regi... Haluatteko tarkistaa regi 21? 113. 113 se hyväksyttiin vai hyvä, yle? No, selvä, tarkistetaan, olen pahoillani, sanoi puheenjohtaja. 113. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan ja hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. EPP 116, oletteko puolesta? Tehdään uudestaan 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 116 äänestys alkaa. And Päättyy. Hyväksytty. Olen pahallani. On vielä varhaista. 114 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 119 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 120 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan en nähnyt. 131 uudestaan puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 131. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 24 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan reki 24, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tar 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Reki 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eriki 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 137. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 139 ja 140 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Regi 27 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lots of pages. Uh... Monia sivuja tässä pitää käännellä. 2.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 21, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 2, 4 puolesta puolesta 224 vastaan tyhjää. Tarkistetaan 224. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 225 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. DV 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. DV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 2.30 puolesta vastaan tyhjä Hylätty Regi 36 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 21 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 231 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 23 232 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan. Tarkistetaan 234. Äänestys alkaa. rejected. Hylätty. Äänestys päättyy. 235 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan, Tarkistetaan 240. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Äänestetään siitä artiklasta 1 kohta 1.15.b. Artiklas 23 puolesta suullinen tarkistus vastaan tyhjiä hyväksytty. DV 11 puolesta vastaan. Ei vaan se raukeaa. Hyvä. Ne raukeavat 2, 4, 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 1 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan 251. Äänestys alkaa. Ja lähes päättyy. Päättyy. Hylätty. Regi 38 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. DV12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 raukea. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. En nähnyt kaikkia käsiä. Äänestys alkaa. Jos nyt olisin taas puhunut vihreistä, niin olisitte nauraneet, joten äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjä Tarkistetaan 52. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 74 puolesta vastaan. Tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76. Tarkistetaan, selvä. 75. Äänsys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tiesin, että se oli tiukka tulos. Mutta hylätty. 76. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 77 seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 ei, se raukeaa. 79 ja budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 80, äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 ja regi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 84. Äänestys alkaa. Ja äänestys. Ettekö halua äänestää? No nyt se päättyy. Vau, wow. hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan kahdeksan ja päättyy hyväksytty DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty regi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 85 äänestys alkaa Äänestys päättyy, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. DV3 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 89 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Reki 13 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 91, 2 ja 3 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 94, 5 ja 6 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Ja sitten loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten seuraavaksi valiokunta mietintö Eurooppa liikkeellä. Tulevaisuuden liikkuvuutta EU-ssa koskeva ohjelma. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 56. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. And it's closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. And it's closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. This was an example. Tämä oli esimerkki hyvästä äänestysluettelosta, kun on paljon kompromisseja. Sitten seuraavaksi äänestys. Mietin lausunnosta luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa esimerkkinä metsät. Rova Konechnan lausunto. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan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 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Ja päättyy hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme, kun numero 66 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 72. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää. ECR puolestako, eli hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Ei kun tarkistetaan numero 80. Olette oikeassa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli 80. Sitten 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty onnittelut. A report by Mr. Dantan. Dantan mietintö. Ehdotus direktiivistä, jolla luodaan yhteiset tietynlaisen isävaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kulutuksia varten. Okay. Uh, let's start with amendment. Aloitetaan tarkistuksella 82 puolesta. Vastaan. Vastaan tyhjää. Hyvä. Lätty. 85, 456 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan 25, äänestys alkaa.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 vastaan, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 34 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyvä. EPP 39 hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ajattelinkin noin tänään nyt käsiä 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan EPP puolesta vastaan, hylätty siis. 50 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 3 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää. Kuka vaan vastaan? hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Hylätty puheenjohtaja korjaa. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Kuka vastusti? Tarkistetaan 19. The vote is open and it is closed. It is adopted. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hylätty puheenjohtaja korjaa, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Äänestykset ovat loppuneet. Kiitos yhteistyöstä. Seuraava esityslistan kohta on yhteinen kuuleminen maatalousvaliokunnan kanssa uusista jalostamistekniikoista. Heidän huoneensa on tuossa naapurissa. Hyvää viikonloppua, nähdään ensi viikolla.